So good afternoon, colleagues. Take your seat. No niin, hyvää iltapäivää, kollegat. Käykää paikoillenne. jatkamme iltapäivän kokousta. Keskustelemme ensin professori Ivan Simonovicin kanssa. kuten tiedätte, hän on Kroatian tasavallan oikeusministeri. Eli ministeri, on hienoa, että olette täällä paikalla. Olemme varmaan yksimielisiä siitä, että me kaikki haluamme, että Kroatia liittyisi Euroopan unionin mahdollisimman nopeasti. Mutta tietysti me tiedämme, että jotta tämä voisi tapahtua, Kroatian täytyy vielä hyvin vankasti puuttua moniin ongelmiin. Jotkut liittyvät esimerkiksi laajalle levinneeseen korruptioon, järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Sehän voi estää maan kehitystä. Teillä on aika vaikea tehtävä. Teidät nimitettiin hyvin vaikeana hetkenä maassanne ministeriksi, mutta te olette jo osoittaneet päättäväisyyttä ja rohkeutta puuttua kaikkiin näihin ongelmiin. Eli ministeri, puheenvuoro on teillä alustusta varten ja sitten tuttuun tapaan esitämme kysymyksiä ja te voitte sitten vastata niihin. Kiitoksia. Thank you. Ladies and gentlemen, uh, honorable. Kiitoksia, arvoisat naiset ja herrat, hyvät kunnianarvoiset valiokunnan jäsenet. Alkuun haluaisin kiittää teitä siitä, että annatte minulle mahdollisuuden kertoa maani oikeusjärjestelmän uudistuksesta, jota paraikaa ollaan toteuttamassa. Ja haluaisin myöskin kiittää teitä mietinnön hyväksymisestä joka toivottavasti hyväksytään ensi kuussa myöskin täysistunnossa. Me olemme kiitollisia tästä mietinnöstä siitä syystä, että näinä vaikeina uudistusaikoina me tarvitsemme rohkaisevia sanoja. Uudistukset ovat olleet vaikeita ja olosuhteet ovat olleet hyvin hankalat, maailmanlaajuiset kriisit, lamaa, mutta me olemme päättäväisesti etenemässä valitulla tiellä. Mitä itse tekstiin tulee, niin vaikkakin se on tietyltä osin kriittinen, niin silti kriittinen positiivisessa mielessä, koska se antaa meille mahdollisuuden ponnistella voimakkaammin tavoitteiden saavuttamiseksi ja ollaksemme valmiita tämän vuoden lopussa Me olemme jo aloittaneet ensimmäiset tehtävät hyvien tuloksen aikaansaamiseksi. Esimerkiksi rahoitusrintamalla me olemme epävirallisella tasolla keskustelleet näistä kysymyksistä ja myöskin liittymissopimuksesta. Mitä tulee oikeusjärjestelmäämme, niin voin kertoa teille, siitä, että meitä on aina pidetty eräänlaisena jäsenyysneuvotteluiden pullon kaulana, mutta me teemme kaikkemme ja lisäksi voin sanoa, että olen vakuuttunut, että me olemme määräpäivän mennessä valmiita. Monologia parempana vaihtoehtona pidän vuoropuhelua ja siksipä kerron ihan lyhyesti näistä tämänhetkisistä uudistuksista puheenjohtaja viittasi jo korruptio ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaista, tai, vastaisen taistelun. Viime vuoden lokakuun kuudentena päivänä tapahtui Zagrebissa murha. Nuori 26-vuotias nainen tapettiin keskellä kaupunkia muutama sata metriä poliisilaitokselta. Ja on kyllä epäilty, että hän on joutunut järjestäytyneen rikollisuuden uhriksi. Tarkoituksena oli näyttää, minkälainen voima ja vaikutusvalta järjestäytyneellä rikollisuudella on. Ja tämä välikohtaus johti siihen, että oikeus- ja sisäministeri sekä poliisipäällikkö ryhtyivät yksisätuumin tuumin asioita käsittelemään ja minulla annettiin tehtäväksi juuri järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption vastaisen taistelun koordinointi ja tarkoituksena on myöskin, että minä teho, nopeutan myöskin oikeusjärjestelmän uudistamista. Viime viikolla asiat saatiin hoidettua, mutta kävikin ilmi, että nuori naishenkilö ei ollutkaan järjestäytyneen rikollisuuden uhri, vaan psykopaatti koditon oli miten oli, järjestäytynyttä rikollisuutta ilmenee, ei välttämättä niin brutaalissa muodossa kuin mitä pelkäsimme, mutta olemme kuitenkin saaneet aikaiseksi hyvin tehokkaan järjestelmän, jolla taistellaan korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Lisäksi olemme luoneet järjestelmän, johon kuuluu yksittäisiä poliisiyksikköjä, yleisen syyttäjäviraston osastoja ja puolisen toista viikon päästä tulemme jär- perustamaan myöskin erityisiä tuomioistuinkamareita, joiden vastuulle kuuluu erityisesti korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien juttujen käsittely. Tämän lisäksi olemme ensimmäistä kertaa ottaneet käyttöön lakipykäliä, jotka liittyvät juuri järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja korruptioon. Ja esimerkiksi jokainen korruptiosta tai järjestäytyneestä rikollisuudesta syytetty henkilö tai tuomito henkilö, niin hänen omais, mikäli voidaan osoittaa, että kyseisen henkilön sama tuotto on perustunut rikollisuuteen, niin nämä tuotot ja hyöty voidaan takavarikoida jäädyttää. Ja tämä kattaa myöskin sukulaiset tai kolmannet osapuolet, mikäli voidaan osoittaa, että varoja on siirretty henkilöltä toiselle konfiskoinnin estämiseksi. Ja sitten näistä oikeusjärjestelmän uudistuksista. Tarkoituksenamme ei ole vain ja ainoastaan toimia, kuten meidän on käsketty toimivan, vaan me haluamme todellakin saada oikeusjärjestelmäämme toimivia uudistuksia. Ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa kolmea toiminta-alaa. Ensinnäkin meidän täytyy olla nopeita, puolueettomia ja sellainen järjestelmän pitää olla kaikkien käytettävissä. Mitä tulee aikataulutukseen tai nopeuteen, niin me olemme uudistaneet siviilioikeudenkäyntiin, rikollisoikeudenkäyntiin ja hallinnollisiin oikeudenkäyntiin menettelyihin liittyviä toimia, jotta järjestelmät toimisivat nopeammin ja myöskin tuomioistuin järjestelmä on muutettu, tuomioistuinten määrä on puolitettu ja yritetään käyttää siten muutenkin vähäiset henkilöstöresurssit tehokkaammin hyväksi. Lisäksi olemme menestyksekkäästi saaneet hoidettua vanhoja juttuja. Vuosi vuodelta saamme rästinjääneitä tehtäviä tehokkaammin hoidettua ja olemme sen lisäksi myöskin onnistuneet siinä, että kun katsotaan korkeimman oikeuden puheenjohtajan asemaa, yksittäisten tuomioistuinten tuomareita ja puheenjohtajia ja minua, niin me olemme laatineet tällaisen rästinjääneiden oikeudenkäyntien vähentämisohjelman. Mitä tulee puolueettomuuteen, niin me olemme ottamassa käyttöön sellaista jär, sellaisen järjestelmän, joka antaa vain ainoastaan ansioihin perustuen henkilölle mahdollisuuden päästä tuomarin virkaan. Eli kyse on testiin perustuvaa järjestelmää, koulutus, koulutusjärjestelmä, eli tämä koulutuksen päätteeksi järjestetään kirjallinen koe, ja koetulosten perusteella, eli ihan pisteiden perusteella, laaditaan kansallinen tuomariehdokkaiden luettelo, ja vuosittain myöskin julkaistaan tuomioistuinten vapaat paikat ja eniten pisteitä saaneet pääsevät sitten valitsemaan, mihin tuomari tai yleisösyyttäjän tehtävään haluavat Kroatiassa päästä. Ja sitten, että oikeusjärjestelmä olisi kaikkien saatavissa, niin tämän vuoden helmikuun alusta lähtien olemme tarjonneet kaikille ilmaista oikeusapua riippumatta taloudellisesta tai sosiotaloudellisesta taustasta. Eli kaikilla on oikeus oikeusapuun ja mahdollisuus saada asiansa tuomioistuimessa käsittelyyn ja näin hänen oikeutensa tulisivat turvatuksi. Kiitoksia. Thank you very much, professor. Kiitoksia, professori. Sitten edustajat voivat esittää kysymyksiä. Ensimmäisenä Svoboda, joka on Kroatian osalta esittelijä. Ja, ähm. niin, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ministeri. Minulla oli jo mahdollisuus kaksi viikkoa sitten tavata hänet Zagrebissa. Olen hyvin vakuuttunut hänen ammattimaisuudestaan ja hänen äh, sitoumuksestaan tehdä sen, minkä hän lupaa. Äh, olen kuullut näistä tapauksista, jotka liittyivät äh, teidän nimittämiseen. En ole iloinen niistä, mutta olen iloinen teidän nimityksestänne. On useita kysymyksiä, äh, joita pitää käsitellä. Yksi on uudistusprosessi. Se ei ole helppoa oikeusalalla. Siellä on vastustusta. Ähm, me vierailimme Osiekin äh, tuomioistuimessa ja puhuimme uudistusprosessista ja siellä halukkuutta tehdä uudistuksia, mutta ihmiset eivät ole aina vakuuttuneita siitä, että ne todella täytyy tehdä. Haluan vain jotain lisätä tähän, koska kovin monet tutkijat tulevat luokseni ja sanoivat, että heillä on ongelmia, mitä tulee tuomioistuimen päätöksiin, hallinnollisiin esteihin, mitä tulee protektionismiin, paikalliset investoijat eivät halua ulkomaalaisia investoijia ja niin poispäin. Mutta voisitteko ehkä tarkastella näitä asioita? Tämä on huonoksi Kroatialle. Tietenkin se on huonoksi myös yksityisille investoijille, mutta on huonoksi Kroatialle, jos ei ole riittävästi kilpailua eikä riittävästi äh, ulkomaisia investoijia. Me tämän myös omasta maasta. Me ei tämä ole mitenkään Kroatialle vain tyypillistä meillä on sellainen vaikutelma, että koko järjestelmässä on jotenkin syrjintää sisällä, erityisesti kun on kyse ulkomaista investoineista. usein kun mainittiin, että pitäisi olla kroatialainen, niin tämä tulkittiin niin, että täytyy olla Kroatian kansalaisuus. Ja sitten ehkä voisitte sanoa jotain yhteistyöstä Iktyn kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Kroatia on tehnyt hyvin paljon, mutta vielä on valituksia siitä, että joitakin asiakirjoja ei ole luovutettu Dovnan tapauksessa. Ja olisi hyvä, jos nämä asiat voitaisiin selvittää. Ehkä voisitte valiokunnalle kertoa tästä. Me olemme valiokunnasta tästä keskustelleet. Me saimme vähän huonompia uutisia vähän aikaa sitten joissain lehdissä kirjoitetaan, että jos Kroatia ei tee täyttä yhteistyötä, niin sitten on katsottava, voidaanko pitää kiinni aikataulusta, josta on mm, sovittu. Toivottavasti asiat voidaan ratkaista mahdollisimman pian, mutta ehkä voisitte antaa meille hiukan tietoa siitä, mitä mieltä te olette tilanteesta. Ja pu- lopetan puheeni tähän, koska haluan antaa muillekin kollegoille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia, Doris Back. Ja, ich freue mich auch. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen, että näin teidät tänään er, toisessa virassa. Teillähän on ollut useita virkoja Kroatiassa viimeisen 20 vuoden aikana, joten olen iloinen, kuten Hanneskin, että näen teidät täällä tänään oikeusministerinä. Ja se, mitä te tänään sanoitte, kyllä tekee meidät luottavaiseksi sen suhteen, että Kroatian oikeusjärjestelmä on pian sellaisella tasolla, että Kroatiasta voi tulla EUn jäsenvaltio. Kroatia on ensimmäinen valtio, jonka kanssa toimimme näin, mutta se on e, e, Kroatian edun mukaista. Bulgarian Romanian suhteen e, emme tätä tehneet, tai siis emme me jättäneet tätä tekemättä, mutta neuvosto, mutta nyt tiedämme, että emme pysty ottamaan jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät tällä alalla ole tehneet kaikkia mahdollista. Kaikkea ei voida tehdä, mutta ja edistysaskeleiden tekeminen on mahdollista ja uskon, että te olette nyt jo sellaisessa vaiheessa, että pian oikeusjärjestelmäkin saadaan normaali tilaan. Vielä on paljon tapauksia, joita ei ole ole käsitelty, ne kerääntyvät, ne odottavat jo vuosikausia. Se on niille ihmisille, joita nämä tapaukset koskettavat kauhistuttavaa tai kauhea ja ö, ihmiset tulevat aina minun pakeilleni ja kysyvät, enkö minä voi auttaa heitä, mutta minä en voi auttaa heitä. Oikeusjärjestelmän on heitä autettava ja ö, siksi ö, odotan ja olen iloinen siitä, että parannusta on odotettavissa. Ja viimeinen asia on se, mistä Hanneskin puhui. Olen kovin surullinen siitä, että nyt viime aikoina esitetään se argumentti, ettei tehdä täyttä yhteistyötä rikostuomioistuimen kanssa. Eihän nyt ole kyse siitä, että joku syytetty puuttuisi. Kaikki syytetyt on luovutettu ja tämä oli esimerkillistä ja olimme erittäin ylpeitä siitä. Mutta ongelma on se, että nyt on kyse siitä, että nämä henkilöt, jotka siellä ovat syytteessä, jotta heidät voitaisiin tuomita, tarvitaan todistusaineistoa, joka löytyisi jostain Kroatian arkistoista. Ainakin Bramats väittää näin, ja teidän hallituksenne sitten sanoi, että me etsimme, me etsimme tätä, näitä todistusaineistoja, mutta niitä ei ilmeisesti löydy. Tässähän on nyt yksi lausunto toista vastaan, mutta todistajat ovat sanoneet, että he ovat tämän todistusaineiston nähneet kesäkuussa 2005. Me emme tiedä, onko tämä totta, mutta me tiedämme, että tämä kyllä nyt äh, äh, hankaloittaa liittymisneuvotteluja painaa niitä. Jos te voisitte edes osoittaa, että äh, nämä väitteet ovat turhia, jos todistusaineistoja ei ole, niin sitä ei tietenkään voi äh, äh, viedäkään tuomioistuimeen, mutta jos todisteita on, ne ovat jossain arkistossa, niin sitten Kroatian hallituksen on tehtävä kaikki, jotta nämä tiedot annetaan tuomioistuimelle, koska tilanne ei voi pahentua. Luovutus oli jo suuri askel ja siksi teidän täytyisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta tarpeelliset todistusaineistot saataisiin, käytet, saataisiin tuomioistuimeen. Teillä on jo naapureidenne kanssa ongelmia. Toivottavasti teillä ei ole ongelmia myöskin rikostuomioistuimen kanssa. Luulin, että tämä oli nyt jo menneisyyttä, mutta ilmeisesti ei niin ole. Toivottavasti voitte tehdä parhaanne. Kiitoksia, Sentivani. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin Haluaisin onnitella teitä nimityksestänne. On paljon hyviä uutisia, mitä tulee Kroatian oikeuslaitoksen uudistamiseen, mutta yksi parhaimpia on se, että teidät on nimetty tähän tehtävään. Ja hyvin yksimielisesti vielä, ja vielä Vesna Pocic, eli opposition edustajat ovat myöskin vahvistaneet tämän ja monet muut. Eli onnittelut tästä. No tietysti Täällä on puhuttu hyvin rohkaisevasti oikeuslaitoksen uudistamisesta, mutta nyt tarvitaan tekoja. Todellisia tekoja, jotka, joita tehdään lähitulevaisuudessa, ja haluaisimme kuulla siitä hiukan. Eli konkreettisista askeleista. Te symbolisoitte lupausta, mutta lupaus pitää myöskin täyttää. Kollegani ovat jo osoittaneet, että Bramets hiljattain totesi, että Kroatia ei täysin tee yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Tietääkseni, ehkä olen väärässä, ainoa ongelma tällä hetkellä on se, että on kateissa tiettyä materiaalia. Ja mitä te aiotte tehdä, jotta nämä löydetään? Ja onko teille muita ongelmia yhteistyössä vai pelkästään tämä? Ja sitten lopuksi kahden välinen kiista Slovenian kanssa. Monet meistä ovat surullisia siitä, että Slovenia on nyt jumittanut tilanteen. No, voin nyt puhua vain omissa nimissään ja ryhmäni nimissä – mutta me vastustamme kaikkia pyrkimyksiä ottaa laajentumisprosessi panttivangiksi tämän kiistan takia. Sellaista ei voida hyväksyä, koska laajentuminen on Euroopan unionin kaiken merkittävin saavutus ja sitä ei saa tuhota muiden intressien nimissä. Mutta tietysti odotamme joustavuutta kummaltakin osapuolelta ja Simonovic, haluaisimme nyt kuulla, mitä hallituksenne aikoo tehdä osoittaakseen teidän joustavuuttanne. Me odotamme samaa myöskin Slovenialta tietysti, mutta tietysti joustavuutta pitää löytyä ja rakentavaa lähestymistapaa myöskin teidän puoleltanne. Kiitos. Thank you. And fine. Kiitoksia. Ja sitten vielä Horacek. Ja, danke schön. Ähm, es wurde nach den, nach den Morden... Kiitoksia Ivana Hodakin ja Ivo Budanicen murhien jälkeen sanottiin, että pelkkä oikeuslaitoksen uudistus ei riitä. Tarvitaan myöskin poliisilaitoksen uudistus. Ja että olisi perustettava uusia tuomioistuimia. Voisitteko kertoa meille tähän liittyen enemmän, sillä oikeusjärjestelmä ja poliisijärjestelmä, niiden uudistukset ovat kaksi eri asiaa. Ainakin kun katson Tsekin tasavallan tilannetta, niin meilläkin on tähän alaan liittyen omat ongelmamme. Sitten vielä seuraavanlainen kysymys tähän uuteen lakiin liittyen, joka koskettaa Go. Nyt on havaittavissa, että erityisesti rannikkoseudulla ja muuallakin golfkenttiä nousee kuin sieniä sateella. Minä olen viime vuosikymmenten aikana käynyt useampaan otteeseen Kroatiassa ja voin sanoa, että tämähän oikeastaan kuuluu matkailuun, mutta jos tämä nyt jollakin tavalla liittyy myöskin paikallisväestöön, niin kuvitelkaapa sellaista tilannetta, että osa näistä golfkenttien käyttöön varatusta alueista voitaisiin käyttää järkevämmin esimerkiksi maanviljelyyn tai viininviljelyyn, niin ehkäpä voisitte kertoa siihen liittyen hiukan enemmän. Kiitoksia. Ich weiß nicht, ob der Kiitoksia. En nyt tiedä, pelaako ministeri golfia, mutta ehkä me voi myös puhua siitä. Eli ministeri, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän nyt lyhyesti puhua kaikista näistä kohdista. Ensin Svobodan kysymys. Investoijat ja protektionismi. Kroatia on erittäin kiinnostunut ulkomaisista sijoituksista ja me tiedämme varsin hyvin, että ilman yhtäläistä kohtelua kaikille, oli kyse sitten kroatialaisista tai ulkomaalaisista, eli kaikkia investoijia pitää suojella samalla tavalla. Sitten pyrkimykset varmistaa puolueettomuus tuomioistuimissa. No voin nyt kertoa yhdestä toimesta. Noin viikon kuluttua me perustamme nettisivun ja kaikki, kor, siellä on kaikki korkeimman oikeuden päätökset ja sieltä ei poisteta mitään kohtia. Siellä on mukana täydellisiä päätöksiä, eli tuomarin nimi, yrityksen nimi, oli kyse sitten ulkomaisesta tai kotimaisesta firmasta, tavat, joilla voi käyttää näitä tietokantoja. Mahdollistaa sen, että jokainen voi käydä katsomassa, onko minkäänlaisia pyrkimyksiä suosia jotakuta, onko ulkomaalaisia kohdeltu samalla tavalla kuin kroatialaisia ja niin edelleen. Eli sieltä näkyy helposti, olemmeko me puolueettomia, ja kaupalliset tuomioistuimet liittyvät tähän myöskin ja me haluamme varmistaa, että tuomioistuimet ovat myöskin puolueettomia. Sitten kysyttiin myöskin kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, eli pari minuuttia vielä tästä aiheesta ja yhteistyöstä syyttäjien kanssa. liittyen asiakirjojen saatavuuteen. Me suhtaudutaan vähän hyvin vakavasti. Viimeksi puhuin eilen, illalla puhuin syyttäjä Promichin kanssa ja me jatkamme tätä keskustelua vielä perjantaina. Me aiomme tehdä tälle asialle jotain, miten me voimme ratkaista kesken olevat asiat. Bramels ei pidä kahdesta asiasta. Ensinnäkin, että asiakirjoja on kateissa, ja hän tarvitsee niitä tapausta varten. Sitten hän ei ole saanut selkeää vastausta Kroatian hallitukselta. Ovatko, onko näitä, nämä asiakirjat, onko ne laadittu ja sitten on kadonneet vai onko niitä koskaan laadittu, koska kaikki yksiköt eivät noudattaneet sääntöjä ihan kirjaimellisesti. Me olemme nyt saattamassa loppuun analyysiä ja se koskee kaikkia tähän asiaan liittyviä asiakirjoja ja se luettelo on nyt laadittu asiantuntijakokouksessa, joka pidettiin Zagrebissa. Itse kutsuin Bramelsin Zagrebiin tarkistamaan nämä asiat. Ja hän on nyt havainnut, että 33 asiakirjaa, joiden pitäisi olla olemassa ja joissa on hyvin mielenkiintoisia elementtejä syyttäjän kannalta – ja nyt tällä hetkellä me tarkistamme, onko nämä 33 asiakirjaa laadittu vai ei. Eli 15 helmikuuta sitten tiedämme, onko osa näistä asiakirjoista koskaan ollut olemassakaan. Mutta jotkut asiakirjat ovat olemassa, mutta ne eivät ole saatavilla ja jos asiakirja on laadittu, jollakin on ollut tämä asiakirja hallussaan. Eli viimeinen henkilö, joka laillisesti oli asiakirjan haltija, hänellä on velvollisuus joko toimittaa tämä asiakirja Kroatian hallitukselle ja sitten tuomioistuimeen, tai sitten tämä viimeinen haltija joutuu vastaamaan teoistaan oikeuteen. Jotta voimme nyt selvittää Kroatian ja syyttäjän asemaa, toivon, että ensi viikon alussa meillä on sitten yhteinen asiakirja sekä syyttäjältä että Kroatian hallituksella, ja jossa todetaan, että Kroatia on toimittanut kaikki vaaditut asiakirjat liittyen poliisin asiakirjoihin tässä sotilasoperaatiossa – ja että se on toimittanut kyseisiä asiakirjoja, jotka liittyvät armeijan toimintaan. Mutta on tiettyjä asiakirjoja, jotka ovat edelleen kateissa, monia luetteloita, ja haluaisin korostaa, että nämä asiakirjat on laadittu, mutta ne ovat nyt hävinneet. Ja voin vakuuttaa, että toimiin ryhdytään, jotta voimme selkeyttää, kuka viimeisenä oli saanut nämä asiakirjat haltuunsa. Sitten Pakin esittämä kysymys. Meitä ei haittaa nämä kohdan 23 vaatimukset. Minusta ne ovat hyväksi Kroatialle, koska nämä ovat hyviä suuntaviivoja uudistuksille, joita joka tapauksessa tarvitsisimme. Eli oikeuslaitoksen uudistus on jotain, jota Kroatiassa tarvitaan, ja me sen toteutamme. Ja kohta 23 vain auttaa meitä tällä tiellä. Joskus oikeusministerinä minun on helpompi sanoa, että se ei ole pelkästään järkevää, vaan se on myöskin Euroopan unionin vaatimus. Eli joskus hiukan, no en nyt käytä väärin, mutta käytän tätä kohta 23 argumenttia. Sitten muut kysymykset. Sent Ivanin esittämät kysymykset. Niin olen täysin samaa mieltä. Me tarvitsemme nyt tekoja. Me emme tarvitse hyviä aikeita, vaan nyt on aika toteuttaa lupaukset. No sitten näistä konkreettisista toimista. Me olemme ryhtyneet organisaation parannustoimiin torjossamme korruptiota ja järjestäytyntä rikollisuutta. Nyt ensimmäistä kertaa meillä on erityinen poliisiosasto, joka vastaa järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnasta. Tämä yksikkö on nyt olemassa. Ja sitten oli toinen kysymys liittyen poliisilaitoksen uudistamiseen. Siellä ollaan nyt saamassa korkeaa teknologiaa, joka helpottaa poliisin työtä. Virkoja täytetään ja sitten tämä syyttäjän erityisosasto, no se oli jo olemassa, mutta nyt sitä vahvistetaan. ensimmäistä kertaa noin kymmenen päivän kuluttua 60 tuomaria, erikoistunutta tuomaria vastaavat nimenomaan korruptio- ja järjestäytyneen rikollisuuden kysymyksistä. Ja tällä tavalla pystymme antamaan prioriteetin näille tapauksille, ja meillä on nyt sääntö, että korruptio- ja järjestäytynyt rikollisuuteen liittyvät tapaukset, ensimmäinen kuuleminen pitää järjestää seitsemän päivän kuluttua sen jälkeen, kun tapaus on tuotu tuomioistuimeen. Ja joka kuukausi tuomari, joka vastaa tapauksesta, joutuu laatimaan raportin tuomioistuimen presidentille. No, korkeimman oikeuden presidentti liittyen tehottomuuteen tai muihin ongelmiin tuomarien työssä. Tämän vuoksi olen joutunut erottamaan kolme korkeimman oikeuden tuomaria näinä kuukausina. Ja tämä koskee myöskin neljään vankilan johtajaa Kroatiassa – koska vakavia puutteita esiintyi heidän työssään. Nämä nyt ovat käytännönläheisimpiä toimia, joista voin teille kertoa. Mutta kuitenkin niin ja odottelen lisätietoja siitä, ovatko nämä toimet vaikuttaneet näiden tapausten käsittelyyn. Uskon, että näin saadaan käsiteltyjä tapauksia, jotka ovat olleet jo pitkään käsiteltävänä. Ja meidän pitää vähän painostaa korkeimman oikeuden tuomareita. Heidän pitää nyt olla tehokkaita, ei pelkästään hyviä ja rehellisiä tuomareita, vaan myöskin tehokkaita hallinnan virkamiehiä. Sloveniasta voin sanoa vain, että tämä tapaus vahingoittaa sekä Slovenia, Slovenia että Kroatia, ja myöskin Euroopan unionia. Tämä asia on saatava ratkaistua. Ja Kroatian puolesta voin sanoa, että me annamme kaikki tarpeelliset takeet Slovenialle, Slovenialle. Ainoa raja kulkee siinä, että Kroatia ei voi luopua alueestaan ja me vaadimme, että oikeudellisia sääntöjä sovelletaan silloin, kun päätetään näiden kahden maan välisestä rajasta. Muissa asioissa liittyen Sloveniaan me haluamme ottaa huomioon sen, että kyse ei ole pelkästään naapurivaltiosta, vaan kyse on naapurista, jonka kanssa meillä on historiallisesti erinomaiset suhteet. Ja on todella sääli, että tällä hetkellä julkinen mielipide on muuttunut ja se osoittaa, että suhteet ovat huononemaan päin. Kuitenkin uskon, että ponnisteluita pitää tehdä kummallakin puolella, mutta myöskin Euroopassa, jotta näistä ongelmista päästään yli. Sitten viimeinen kysymys, joka liittyy näihin golfkenttiin. No, äskettäin säädettiin laki golfkentistä ja Kroatiassa ei itse asiassa ole vielä yhtäkään golfkenttää. Lain tarkoituksena on kannustaa golfkenttien rakentamiseen, mutta myöskin oli muutamia huomioita sen suhteen, että kun näin toimitaan, hallitus meni vähän liian pitkälle. Mutta nyt me käymme sisäistä keskustelua tästä aiheesta. Thank you. Let's go to our second. Sitten toinen kysymyskierros. Ripetsch, olkaa hyvä. Monsieur le ministre, monsieur le président. Herra puheenjohtaja, herra ministeri. Voin puhua ihan lyhyesti ja kiittää teitä näistä selvennyksistä liittyen oikeuslaitoksen uudistuksiin, korruption torjuntaan, perusoikeuksiin, oikeudelliseen yhteistyöhön. Mutta mutta kuten kollegani, voisin vielä korostaa muutamaa kohtaa ja ehkä vähän selventää yhtä väärinkäsitystä. Ainakin Ranskassa ja varmaan monissa muissakin unionin maissa halutaan, että Kroatia liittyy EUn jäsenvaltioksi ja mahdollisimman nopeasti vielä. Näin voimme täydentää aluettamme ja olla mukana tässä laajentumisessa, mutta tässä liittyy kuitenkin muutama väärinkäsitys. Te puhuitte muutamasta elementistä ja kollegani korostivat, ja minäkin haluan vuorostani korostaa sitä, kuinka pitää vahventaa tätä yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa avoimesti, ja sinne pitää toimittaa näitä todisteita. Ja tällä tavalla avoimuuden avulla voimme välttää väärinkäsityksiä. Pitää myöskin muistaa historiaa. Yksi Ranskan presidentti kerran totesi, että tällä alueella oli hyvin mullistuksia täynnä oleva historiaa. Siellä on paljon vähemmistöjä. Esimerkiksi italialainen vähemmistö on joutunut kärsimään sodan kauheuksista ja vainosta ja omaisuuden takavarikoinnista. Ja varmastikin täytyy pitää huolta näiden vähemmistöjen oikeuksista. Mehän vaadimme samaa asiaa esimerkiksi Turkin osalta. Sitten pääsy merelle. Mehän sanoimme, että slovenialaisille ystäville, että teidän täytyy nyt löytää jonkinlainen yhteisymmärrys liittyen Pyrjänmeren satamiin, koska Piran ja Proercin välinen raja on hyvin häilyvä. Eli tämä on konflikti, jota me emme osaa ymmärtää, mikäli emme ole joko Kroatiassa tai Sloveniassa. Ja suoraan sanottuna, tämä on todettu slovenialaisille, löytäkää nyt yhteisymmärrys. Meidän pitää ratkaista tämä liittymisongelma, koska 27. tammikuuta, kun tämä prosessi keskeytyi tämän merenpääsuongelman takia meidän on hyvin vaikea ymmärtää tätä tilannetta. Eli yrittäkää nyt toimia niin, että pystymme sulkemaan 13 kesken olevaa neuvottelukappaletta. Ja sillä tavalla tekin pääsette EU-hun mahdollisimman nopeasti. Ja uskon, että valtaosa eurooppalaisista toivoo juuri sitä, että Kroatia liittyy EU-hun. Merci, Gary Titley. Kiitoksia sitten Gary Titley. Uh, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esityksestänne. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin siihen ensimmäiseen kysymykseen vastasittekin jo osittain. Uh, puhuitte oikeuslaitoksen parantamisesta ja tärkeä elementti on oikeuslaitoksen kyky käsitellä kaikkia tapauksia, jotka uh, sille esitetään. Ja mm, tärkein este oikeudenmukaiselle kohtelulle ovat pitkät prosessi, oikeudenkäyntiprosessia ajat. Kun puhuitte mafiarikoksista, niin siinä halusitte nopeuttaa oikeudenkäyntejä, mutta mitä kun, tule, kun on kyse kansalaisista, tavallista kansalaisista, niin voitteko nopeuttaa oikeudenkäyntejä heille? Ja toiseksi en kuullut mitään liittyen todistajansuojeluohjelmiin. Onko teillä sellaisia, koska te tässä käsittelette järjestäytyntä rikollisuutta ja sen yhteydessä vaikeinta on saada ihmisiä todistamaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Onko teillä minkäänlaisia todistajansuojeluohjelmia? Kiitoksia Gary. Minullakin olisi yksi kysymys liittyen rajakiistaan. Tehän sanoitte, että teistä EUn apu olisi tervetullutta. Ja nyt kysyisin, millä tavalla me voimme auttaa. Komission jäsen Rehn kävi sekä teidän maassanne että Sloveniassa pari viikkoa sitten. Ja silloin ehdotettiin, että laadittaisiin asiantuntijatyöryhmä Ahtisaaren mallin mukaisesti. Eli millä tavalla voisimme auttaa tässä ongelman ratkaisussa. Kiitos. Now I'll try. No, minä yritän vastata kaikkiin eh, kysymyksiin. Ensinnäkin tämä eh, omaisuuden palauttaminen ihmisille, joiden eh, omaisuus on takavarikoitu eri ajanjaksoina. Tämä on asia, jota työstämme aktiivisesti. Itse asiassa meillä oli ö, laki, jota vastaan perustuslaki tuomioistuin, josta perustuslakituomioistuin valitti. Sen tarkoituksena oli, että ö, riippumatta siitä, kenelle omaisuus kuului, oliko hän kroatialainen tai jotain muuta kansalaisuutta. Tämä omaisuus oli hänen, nyt me odotamme päätöstä korkeimmalta oikeudelta ja tämän, tähän päätökseen meidän täytyy luottaa me tarvitsemmeko uutta lainsäädäntöä voidaksemme noudattaa perustuslakituomioistuimen päätöstä, joka koskee siis kaikkien tasavertaisuutta, kun on kyse omaisuuden palauttamisesta. Tämä työ on siis käynnissä, mutta odotamme korkeimman oikeuden päätöstä. Sitten tämä kysymys, joka liittyi Slovenian meren pääsystä. Ei ole mitään syytä olla huolissaan Slovenian pääsystä mereen. Se perustuu kansainväliseen lainsäädäntöön ja Kroatia on täysin sitoutunut päästämään Slovenia täysin merelle se ei kosketa pelkästään slovenialaisia laivoja, vaan kaikki kaikkia laivoja, jotka seilavat minkä tahansa lipun alla, jotka ovat menossa Slovenian satamiin. Ja ö, tämä koskee myös Slovenian asevoimien laivoja. Ja jos Slovenilla olisi mm, lentotukialuksia, niin meillä ei olisi mitään ongelmia päästää niitäkään merelle. Ainoa ongelma, joka meillä on, se on äh, oikeastaan aivan eri asia, nimittäin että Slovenia on kiinnostunut äh, suorasta yhteydestä valtamerelle – ja ongelma on se, että välissä on Slovenian merialuetta, mutta tämä ei ole mikään ongelma. Muuten Antwerpenkään ei voisi olla satama, mutta se on satama. Se on yksi suurimmista satamista, joten Slovenian pääsy valtamerelle ei avomerelle ei ole mikään ongelma. Ja, äh, Slovenian hallitus on valmis antamaan kaikki mahdolliset takeet, eh, mitä tulee Slovenian, Slovenian valtion pääsyystä avomerelle. Sitten eh, nämä kysymykset, jotka tulevat eh, komissiolta, Ahtisaarelta, nämä sovitteluyritykset. Me toivotamme tervetulleeksi kaikenlaiset sovittelut neuvotteluyritykset, joiden avulla voitaisiin voittaa ongelmat kahden maan välillä, mutta tämä tapa, että päätetään rajalla, se ei voi olla mikään poliittinen päätös, vaan sen pitäisi olla laki historiallisesti pystyttiin ratkaisemaan eturistiriidat vain kahdella tavalla, joko kompromissilla tai ö, vallalla jo kompromissi tarkoittaa, että käydään poliittisia neuvotteluja ja valta tarkoittaa se, että se, joka on voimakkaampi tai jolla on enemmän liittolaisia, on se, joka saa tahtonsa läpi. Nyt on saavutettu suuri historiallinen läpimurto kansainvälisessä suhteessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä, että kun valtiot eivät poliittisesti pääse yhteisymmärrykseen jostain asiasta, niin tämä asia ratkaistaan laillisesti tuomioistuimessa perustuipa tämä tuomioistuin sitten YK kansain, merioikeuden yleissopimukselle, eli tuomioistuin Hampurissa, vai onko kyseessä sitten joku muu kansainvälinen tuomioistuin, niin se ei, sillä ei ole väliä. Nämä ovat kuitenkin mm, instituutioita, joilla on laillisesti oikeus päättää tällaisista ristiriitaisuuksista. Me haluamme käyttää näitä instituutioita silloin, kun poliittisesti asia ei voida ratkaista. Kaikenlainen sovittelijoiden apu joka voi mahdollistaa sen, että Slovenian oikeutettu etu, nimittäin pääsy avomerelle, taataan on hyvä asia ja samalla, että voisimme rajalla päättää näistä asioista. Kroatia ottaa kaikki tällaiset yritykset tervetulleeksi. Sitten Kroatian tuomioistuimen kapasiteetti. Me teemme parhaamme, jotta tuomioistuimemme toimintakapasiteetti paranisi ja että lykkäykset, viivästymiset vähenisivät. Meillä on vuosittainen prosessi tuomioistuinprosessien lyhentämiseksi ne lyhenevät koko ajan. Me olemme yhä nopeampia oikeudenkäynneissämme. Me käsit, äh, lähestymme tätä asiaa usealta eri näkökulmalta. Toiselta me olemme ottaneet käyttää lainsäädäntöä, joka nopeuttaa oikeudenkäyntejä. Äh, olemme muuttaneet äh, kaiken prosessioikeutemme, rikosprosessioikeutemme, siviiliprosessioikeutemme, hallintoprosessioikeutemme. Ja tämä tuottaa jo tuloksia, oikeudenkäynnit, jotka tapahtuvat näiden uusien lakien alaisena, ovat äh, kestävät vähemmän aikaa kuin vanhat oikeudenkäynnit. Mitä sitten tulee tuomioistuimiin ja niiden tehokkaampaan työskentelyyn? Me teemme läheistä yhteistyötä äh, tuomioistuinten presidenttien äh, korkeimman vanhemman oikeuden eh, välillä. Mukana olen minä eh, oikeusministerinä ja me olemme valmistelemassa eh, toimintasuunnitelmia niille tuomioistuimille, joilla on valtaisa tapaus ja jotka eivät saa annettua tuomioita riittävän nopeasti. Me valmistelemme koulutusta tuomioistuinten presidentille, hallinnon alan koulutusta. Nämä henkilöt ovat ehkä hyviä tuomareita, mutta eivät aina ole hyviä johtajia ja siksi koulutamme heitä ja otamme myös uuden viran käyttöön, nimittäin tuomioistuimen johtaja niissä tuomioistuimissa, joissa on liikaa käsittelemättömiä tapauksia. Ja jos me emme sitten kaikesta tästä huolimatta ole menestyksekkäitä tai jos joku tietty tuomioistuin ei saa tätä tapaussumaansa vähennettyä, niin silloin tuomioistuimen presidentti täytyy erottaa ja täytyy palkata uusi tehokkaampi johtaja. Nyt sitten käsittelen tämän viimeisen kysymyksen, nimittäin todistajansuojeluohjelma. suojeluohjelma. Meillä on todistajansuojeluohjelma, suojeluohjelma, mutta me myös vahvistamme todistajien suojelua uudessa oikeusjärjestelmässämme. Joulukuussa otimme käyttöön mahdollisten todistajien suojelun, siis henkilöiden suojelun, jotka ei eivät vielä ole saanut todistajan statusta, mutta jotka saattaisivat olla hyödyllisiä todistajina tulevaisuudessa, niin nyt suojelu laajennetaan näihinkin ihmisiin, jotka eivät siis vielä ole todistajia, mutta ovat potentiaalisia todistajia. Tällä tavoin saatamme rohkaista heitä todistamaan, jos tarpeen. Ja meillä on myös toinen mielenkiintoinen ohjelma, joka helpottaa todistajien eh, tilannetta. Se on todistajien tukiohjelma useissa tuomioistuimissa. Tähän mennessä tämä oli, on ollut pilottihanke, mutta haluamme nyt laajentaa sitä kattamaan kaikki tuomioistuimet niin, että kaikissa tuomioistuimissa olisi tällainen todistajien tukiohjelma. Tämä tarkoittaa sitä, että jos todistaja esimerkiksi matkustaa jostain tuomioistuimen, tulee tähän vieraaseen ympäristöön, niin siellä on erityinen huone hänelle, siellä on avustajat, jotka auttavat todistajaa rauhoittumaan, valmistautumaan oikeudenkäyntiin. Ja tämä on eräänlaista todistajan psykologista tukemista. Tämä antaa erittäin hyviä lopputuloksia. Se vaikuttaa oikeudenkäynteihin. Me työstämme tätä ohjelmaa yhdessä UNDPn ja tiettyjen hallitusten kanssa, jotka ovat siis tukeneet tällaisen ohjelman kehittämistä. Meillä on jo muutamia ammattimaisia työntekijöitä tässä tukiohjelmassa, mutta myös vapaaehtoisia, esimerkiksi psykologian ja lain opiskelijoita, jotka hyötyvät tästä ohjelmasta myöskin. Kiitoksia. For your visit. Kiitoksia käynnistänne ja ajastanne ja näistä vilpittömistä vastauksista. Kuten sanoin, saatte meidän täyden tukemme. Toivotamme teille menestystä ja onnea, koska se on tärkeää sekä Kroatialle että EUlle. Eli onnea työhönne. Now we will have short break and we will meet again. Nyt pieni tauko ja tapaamme täällä puoli viideltä sähköiset äänestyskortit mukaan, koska silloin äänestämme. Eli puoli viideltä jatkamme.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 the order except Turkey to become at last voting. Encouraged by Sir Robert, I proceed to the... No niin, sitten ryhdymme äänestämään. Laitakaa äänestyskortit paikoilleen. Ja sitten pieni muutosjärjestykseen. järjestykseen. Eli aloitamme Sentivanista. Sitten siirrymme Brasiliaan, eli Kopan mietintö. Sitten Sentivanin vastuuvapaus. Sitten Vadjei Kutsetin mietintö. Ja viimeisenä äänestämme kaiken mielittävimmistä mietinnöstä, eli Turkista. Kukaan ei vastusta, eli ryhdymme äänestämään. Draft opinion on the draft uh, on the draft opinion? No. Eli lausuntoluonnos. liittymistä valmistelevan tukivälineitä koskevan talousarvion täytäntöönpanon valvonta. Valmistelija on Istvan Zent Ivani. Ja meillä on vain kaksi tarkistusta. Tarkistus yksi. Ei sähköisesti, eli äänet puolesta. Sitten tarkistus kaksi puolesta. Hyväksytty. Uh, electronic vote on the draft opinion as amended. Sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eli 57 ääntä puolesta yksimielisesti hyväksytty. Ää, pitääkö tarkistaa? Niin yksimielisesti hyväksytty. Sitten suositusneuvostolle liittyen EUn ja Brasilian strategiseen kumppanuuteen. Ja kyse on Kopan mietinnöstä. Tarkistus seitsemän puolesta. Hylätty. Tarkistus kahdeksan. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Hyväksytty. Kymmenen puolesta hyväksytty 11 puolesta, puol- hyväksytty 12 puolesta, hyväksytty 13 puolesta, hyväksytty 3 puolesta, hyväksytty 4 puolesta, hyväksytty 5 puolesta, hyväksytty 6 puolesta vastaan, eli hyväksytty. Tarkistus 1 äänet puolesta, hyväksytty kaksi puolesta hyväksytty. Sitten täytyy äänestää Deven lausunnosta. Voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä? Eli 3, 4, 5. Voimmeko yhdistää ne? Eli 3, 4, 5 yhdessä äänet puolesta hyväksytty. Kuusi puolesta Hylätty. Seitsemän äänet puolesta hyväksytty. Kymmenen puolesta hyväksytty. Yksitoista puolesta hyväksytty. Sitten sähköinen äänestys asutulunnuksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 56 ääntä puolesta, 3, vasta, 3 tyhjää ääntä, 4 vasta ääntä, eli hyväksytty. Sitten äänestys, kolmas äänestys, eli jälleen Sent Ivani. Eli vastuuvapaus 2007, pääluokka 3, komissio ja tarkistuksen 2. 1, aina puolesta hyväksytty ja tarkistus 2 puolesta vastaan Eli kakkonen tarkistetaan. Sähköinen äänestys alkaa. Tarkistus kaksi. Sähköinen äänestys päättyy. Eli hylätty. Sitten sähköinen äänestys lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 60 ääntä puolesta yksi vastaan, eli onnittelut. Sitten Euroopan unionin käsittely aktiivinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Vadei Kutsetin mietintö. Tarkistus numero yksi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kolme puolesta hyväksytty. Kaksi puolesta hyväksytty. Viisi. Se on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa tarkistusta viisi äänet puolesta, hylätty. Toinen osa, äänet puolesta, hylätty. Kolmas osa, äänet puolesta, hyväksytty. Sitten tarkistus 6, äänet puolesta, hyväksytty. Kompromissi 1, puolesta, hyväksytty. Neljä raukeaa. Sitten 13 puolesta, hyväksytty. Kahdeksan, äänet puolesta, kahdeksan puolesta hylätty, yhdeksän äänet puolesta hyväksytty, kymmenen puolesta hylätty, yksitoista puolesta hyväksytty, kaksitoista puolesta hyväksytty. Ja sitten äänestämme sähköisesti lausutulunnoksesta näin muutettuna. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 64 puolesta 7 vastaan. Eli 64 puolestaan 7 vastaan, eli onnittelut Vadia Kutsetille. Sitten Turkki. I, I left it for dessert. Jätin sen jälkiruoksi. Nyt näin mielenkiintoisen keskustelun jälkeen meillä on varsin pitkä äänestys, joten keskittykääpä tiukasti näihin tarkistuksiin niin, että voimme vähän lyhentää tätä kidutusta. Ei Turkille, meille itsellemme, kun meillä on tällainen miten pitkä mietintö. Erinomaista työtä esittelijältä Omen Rautenilta. Niin kauan kun te keskitytte, niin minä yritän olla nopea. 22, 21 puolesta hyväksytty, 22 puolesta vastaan Tarkistetaan 22. Tarkistetaan 22 sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 12 puolesta 35 vastaan hylätty. Pahoillani. 23 puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan Tarkistetaan 24. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 28 puolesta 42 vastaan hylätty. Kappale kolme suullinen tarkistus. Ei meidän tarvitse sitä lukea puolesta. Last, hyväksytty. 25 puolesta. A, se raukeaa. 26 puolesta. Hylätty. 27 ja 28 yhdeksä, yhdessä puolesta hylätty. Kompromissitarkistus 1 puolesta hyväksytty. 30 puolesta hylätty. 31 puolesta hylätty. 33 puolesta hylätty. 34 puolesta hylätty. 35 puolesta Hyväksytty. 36 puolesta. Hyväksytty. 37 puolesta. Hylätty. 38 puolesta. Hylätty. 39 puolesta. Hylätty. Eikö? No, 39 puolesta. Vastaan. 39. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja puheenjohtaja oli oikeassa. Kompromissitarkistus kaksi puolesta. Hyväksytty. 41 puolesta. Hylätty. 42 puolesta. uh, to be in favor of this amendment. Ehdottaisin, että tämän puolesta, mutta korjataan tämä, tätä sillä tavalla, että se tulee kohden 14 loppuun. Hyvä, 42 puolesta vastaan. Tarkistetaan 42. Äänestys alkaa. 42 äänestys päättyy. Ja tulos on hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta hyväksytty. 45 puolesta hylätty. 46 puolesta hylätty. 48 puolesta. Ah, se on katettu. Menemme sitten tarkistuksen 53 puolesta hylätty. Kompromissitarkistus neljä puolesta hyväksytty. 60 puolesta hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta hyväksytty. 62 puolesta hyväksytty. 63 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta hylätty, toinen puol- osa puolesta hyväksytty. 64 puolesta Hylätty. 65 puolesta. Hyväksytty. 66 puolesta. Hylätty. 67 puolesta. Hylätty. 68 puolesta. Hylätty. Kompromissitarkistus 6 puolesta. Hyväksytty. 70 puolesta. Hylätty. 71 puolesta. Anteeksi, se onkin katettu minun virheeni. 74 puolesta hylätty. 77 puolesta. Hylätty. 78 puolesta. Hylätty. Kompromissitarkistus 7 puolesta. Hyväksytty. 80 puolesta. Hylätty. 81 on vedetty pois. 83 puolesta. Hylätty. 84 puolesta. Hylätty. 86 puolesta. Hylätty. 87 puolesta. Hyväksytty. Eikö? 87. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestäkääpä. 87 sähkön äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos on hylätty. Puheenjohtaja oli väärässä. Puheenjohtaja on aina oikeassa. Tämä on ensimmäinen sääntö. Jos hän on väärässä, niin katso ensimmäistä sääntöä. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta hyväksytty. 91 hylätty, 92 hylätty, 93 puolesta hylätty, 94 puolesta hylätty, 95 puolesta hyväksytty. Yhdeksänkymmentäkuusi puolesta hylätty. 98 puolesta hyväksytty. 99 puolesta hylätty. 100 101 ja 102 ovat identtisiä puolesta hylätty. Kompromissitarkistus 9 puolesta hyväksytty. 104. Ei. There, uh, there was a niin mahdollinen suullinen tarkistus on vedetty pois, mutta se saattaa ilmaantua tai tulla esille vielä en täysistuntoa. Eli suullisia tarkistuksia ei ole. Okay. 100. It's not. There is no oral amendment. No oral amendment. Yeah, the, the, the. Eli suullista tarkistusta ei ole. Naisasian valiokunnasta oli mahdollisuus tulla suullinen tarkistus, mutta niin ei käynyt, mutta ennen täysistuntoa sellainen vielä saattaa tulla. Seven in favor. Mä on 107 puolesta hylätty, 108 puolesta hyväksytty, 109 puolesta hylätty, 110 puolesta vastaan. Tarkistetaan 110. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos on selkeästi hylätty, sanoo herra Michael Galler. Saattaa 12 puolesta. Anteeksi, 111 puolesta. Hylätty. 112 puolesta. Hyväksytty. 113 puolesta. 113 puolesta. Hylätty. 114 puolesta. Hylätty. 115 on katettu. Kompromissitarkistus 10 puolesta. Hyväksytty. 120 puolesta. Hylätty. Suullinen tarkistus. Kappaleeseen 27 puolesta. Hyväksytty. 100. 100. Okay. Yeah, you're right. Siitä ei äänestetä. 25. Aivan. 125 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistetaan toinen osa. Tarkistuksesta 125. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on hylätty. Herra Galler teidän on autettava minua paremmin. 126 puolesta vastaan. Tarkistetaan 126. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Herra Salafranka. teidän ryhmällänne on kolme henkilöä,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 Ei tässä mitään tämmöisiä tiukkoja äänestyksiä oli, joten ei tämä mitään haittaa, mutta tämä koskee kaikkia koordinaattoreita, älkää ylittäkö mm, mm, mm, ryhmänne lukumäärää. Sitten 126 uudelleen äänestetään sähköisesti. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos on hylätty. 126 on hylätty, sitten 127 puolesta vastaan. Tarkistetaan 127. Äänestys alkaa. äänestys päättyy. Ja tulos on jälleen hylätty. 128 puolesta. hyväksytty. 130 puolesta hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Kyllä, herra Lamstorf. Ähm, wir haben einen mündlichen Änderung. Meillä on suullinen tarkistus kompromissiin 11. Liberaalit edustavat sellaista kantaa, että kokoontumis- ja mielenosoitusoikeus – se olisi voimassa joka päivänä, eikä vain ainoastaan vappuna ja jossain tietyllä alueella, eli poistetaan täältä tämä viittaus Istanbulin, eli jätetään vain viittaus tähän kokoontumisoikeuteen ja pyytäisin kollegoita hyväksymään tämän ehdotuksen. I think that the best solution is to... Paras ratkaisu on tehdä tästä kohta kohdalta äänestys. Eli ensin äänestämme koko tekstistä ilman tätä virkettä. Ja sitten kaikki voivat vapaasti äänestää niin kuin haluavat. Hyvä on, toimimme siis seuraavalla tavalla. Ensin äänestämme tekstistä ilman tätä kappaletta, jossa sanotaan ensimmäinen toukokuuta taksim ö, aukiolla Istanbulissa ilman tätä. Siis puolesta täst, tämä teksti ilman tätä osaa. Kiitoksia. Ei ole mitään järkeä äänestää toista osaa, joten kompromissi 11 on hyväksytty ilman tätä lausetta. Eikö? Ja nyt täytyy sitten äänestää sitä virkkeestä. Lamsdorff, you're right. Niin, herra Lamsdorffkin on oikeassa. Nyt päätämme sitten, lisäämmekö tämän lauseen tähän ensimmäinen toukokuuta taksin aukiolla puolesta vastaan. Hyväksytty. joten mielenosoitukset järjestetään ensimmäinen toukokuuta taksin aukiolla. neljä puolesta hylätty. Kompromissi 12, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Kyllä, herra Lambsdorff. voisi eh, erkennt Niin, meillä on suullinen tarkistus myöskin kompromissitarkistuksen 12 kohdan loppu vaatii komisi Turkia mahdollistamaan suotuisat neuvotteluilmapiirit ja me haluaisimme korjattavan tämän siten, että Turkin olisi mahdollistettava suotuisat neuvottelu ilma, suotuisa ilma, neuvotteluilmapiiri aloittamalla vetäytymisen ja niin poispäin. As I esittelijä. Uh, Kuten jo aamulla totesin, sanoin, että tässä puhutaan joukkojen vetämisestä. Se ei tarkoita sitä, että kaikki joukot on vedettävä pois. Eli mielestäni kompromissi kattaa kaiken myös senkin, mitä hän haluaa. Eli en nyt näe, miksi meidän pitäisi muuttaa tätä kompromissia. Interpretation of Me pidämme kiinni esittelijän kannasta ja äänestämme siitä näin. Okay. So, so, so. Hyvä on, joten äänestämme muotoilusta, kuten alkuperäistekstissä. Kompromissitarkistus 12. Esittelijä vastustaa, joten me emme voi hyväksyä tätä suullista tarkistusta. Se on sääntö. If I could, could... Mutta voimme äänestää koko tekstistä ja sitten, jos halutaan niin tähän jotain muutoksia, niin siitä voidaan äänestää sitten jälkikäteen. We, we, are, no we are very conciliatory. We... Me olemme sovittelevaisia. Äänestämme alkuperäistä tekstistä ensimmäisessä osassa puolesta se on hyväksytty ja nyt kuka kannattaa sitä, että korvataan poisvetäytyminen poisvetäytymisen aloittamisella. Hyvä on. Pidämme siis alkuperäisen version. Ja nyt kompromissitarkistus toinen osa puolesta hyväksytty. 135 puolesta. Nyt täytyy järjestää se alkuperäinen kohtakohdalta äänestys. Ei sitä vielä ollut. Siis näistä neljästä vapaudesta. Ei niistä ole vielä äänestetty, vaan me äänestimme, me äänestimme Aleksin ehdotuksesta. Tässä on kohta kohdalta äänestys, jos otetaan pois sanat mukaan lukien neljä perusvapautta. Minä kannatan tätä kompromissia, mutta haluan, että nämä sanat poistetaan ja haluan, että tästä äänestetään. No, we did not.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 Okay, to make, to make the things clear, we... No niin, tilanteen selventämiseksi toistamme äänestyksen kompromissitarkistus 12. Ensimmäinen osa koko kompromissi, paitsi täm, nämä sanat neljä va- vapautta. Kiitoksia, se on hyväksytty. Toinen osa, nämä sanat, sekin on hyväksytty. Sitten menemme kohtaista 35 puolesta hylätty. 135 on yhteensopiva, mutta sitä ei ole katettu. Niin 135 hylättiin. 139 puolesta hylätty. 142 puolesta hylätty. 143 puolesta hyväksytty. 144 puolesta hylätty. 140 145 puolesta hylätty. 146 puolesta hyväksytty. 147 puolesta hylätty. 148 puolesta hylätty. 149 puolesta Niin. Withdraw amendment 149, please haluaisin vetää yhdeksän pois. Joo. Okay. Jätte sen siis pois. Mladenov, Nicholson of Winterburn. Hyvä on. 149 on vedetty pois. 150. Would not withdraw. Oh, Baroness Nicholson does not withdraw. Nikki Mla- Baroness Nicholson ei vetänyt sitä pois, No äänestämmekö vain puolikkaasta tarkistuksesta, mutta kummasta puolesta, ensimmäisestä vai toisesta osasta? No hyvä on. Jos, eh, eivät, jos eh, edustaja Nicholson ei vedä tätä pois, niin sitten se on voimassa 149 puolesta vastaan hylätty. 150 puolesta. Hyväksytystä 50 Yksi puolesta hylätty, 153 puolesta hylätty, 154 puolesta vastaan tarkistetaan 154. Äänestäkää, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Tarkistus 154 siis. Se on hylätty. Ei se muuta tulosta. Niin, otamme huomioon sen, mutta 155 puolesta hylätty, 156 puolesta hylätty, 157 puolesta vastaan. Tarkistetaan 157, sähköinen äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos on hylätty. 31 puolesta 33 vastaan. Hylätty. Hyvin tiukalla enemmistöllä. 158 puolesta. Hylätty. 159 puolesta. Hylätty. 160 on katettu. 161 on vedetty pois. 62 puolesta. Vastaan. Tarkastetaan 162. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on hylätty. 163 puolesta hylätty. 164 puolesta hylätty. 165 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen kolmasosa hyväksytty. 166 puolesta, ensimmäinen osa puolesta, toinen osa puolesta hylätty. Ensimmäinen osa hyväksytty. 167, ei äänestystä 68 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 168 sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 35 puolesta 34 vastaan. Eli se on hyväksytty yhdellä äänellä. Ja ryhmien lukumäärät ovat oikein, ei ole ylimääräisiä henkilöitä äänestämässä. ottakaa korttinne ulos koneesta. Ja laittakaa se takaisin. Put card back. Pankaa kortti takaisin. Kyllä se laskettiin. 168 puolesta hylättystä, 70 puolesta vastaan. Tarkistetaan 170. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ja tulos on 23 puolesta 44 vastaan hylätty 170. Te ette nosta käsiänne riittävän korkealle 171 puolesta vastaan. Tarkastetaan 171, sähkön äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos on hylätty. Kiitoksia herra Gaale. 172 puolesta hylätty. 173 puolesta hylätty. 174 puolesta hylätty. 175 puolesta hylätty. 176 puolesta hylätty. 177 puolesta hyväksytty. 178 puolesta hyväksytty. 170, 180 puolesta hylätty. 181 puolesta hyväksytty. 182 puolesta hylätty. 183 puolesta hylätty. 184 puolesta hylätty. 185 puolesta hylätty. 187 puolesta hylätty. 188 puolesta hylätty. Kompromissitarkistus 13 puolesta hyväksytty. 12 puolesta. Hyväksytty. 13 puolesta. Hyväksytty. 14 puolesta. Hylätty. 15 puolesta. Ei sitä ole vedetty pois puolesta. Hylätty. 16 puolesta. Hylätty. 17 puolesta. 18 puolesta vastaan. Tarkistetaan äh, numero 18, sähköinen äänestys, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ja tulos on hylätty. Seitsemällä äänellä. Suullinen tarkistus johdantosa kappaleessa F puolesta hyväksytty. 19 puolesta hylätty. 20 puolesta vastaan. Tarkistetaan 20. Sähköinen äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ja tulos on hylätty. Yksi puolesta. Hylätty. Sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Kiitoksia ja tulos on myönteinen. 65 puolesta ja neljä vastaan ja yksi tyhjiä onnittelut edustaja Aumen Rauten erinomaista työtä. Mrs. Omen Reuten, you have the floor. Niin esittelä saa vielä puheenvuoron. I would like, uh, I like, would like to thank. Minä haluaisin kiittää en ainoastaan niitä kollegoita, jotka ovat saaneet tämän hyvän tuloksen aikaiseksi, vaan myöskin kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet minua, Eeva, sihteeristö, EPPn sihteeristö, omat avustajani. Vain ja ainoastaan heidän avulla oli mahdollista saada näin yhdessä ajassa näin hyvää tulos aikaiseksi. Toivottavasti tämä on uusi lähtölaukaus paremmille suhteille Turkin suuntaan. Tämä on ihan reilu teksti oikeudenmukainen, mutta Turkilta nyt odotetaan tuloksia. Kiitokset kaikille. And her team. Valiokunta kiittää Omer ja hänen tiimiään. Kokous päättyy.